Kollegat, aloitamme minuutin kuluttua äänestysselitykset, joten pyydän niitä, jotka eivät ole mukana poistumaan salista, että voimme aloittaa. Kiitos. Kollegat, nyt äänestysselitykset ja aloitamme eläinterveys mietinnöstä. Minuutiksi puheenvuoron saa edustaja Morvei. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Sorry, madam. Pahoittelut, edustaja. Pyydän Yritän nyt Yrittänyt kovasti saada tänne järjestystä. Olkaa hyvä, edustaja Molvain. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim. Meg sem merek szólalni az... Kiitoksia. Olen nyt niin järkyttynyt, että en oikein saa sanaa suustani. Olen huolissani siitä, pääsikö puhemies Schulz Kiinan lennolle. Kuulin, että hän menee nyt Pohjois-Koreaan ja puhuu siellä jotain vapaudesta ja ilmaisunvapaudesta. Hänellä oli kova kiire koneeseen, toivottavasti hän ehti siihen. No, mitä tulee sitten eläinten hyvinvointiin, niin kaikki se, mitä EU:ssa on tehty maatalouspolitiikassa, talouspolitiikassa ja teollistamisessa maatalouden alalla, niin se vahingoittaa mielestäni eläinterveyttä. kun ajatellaan pienyrityksiä, niin kaikki mikä vahingoittaa niitä ei ole tuettavissa. Eli olisi parempi, että voimme toimia tässä eri tavalla. Kiitos. Respect. Kiitos sitten minuutiksi. Puheenvuoron saa edustaja Gil. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Minä tuin tätä mietintöä eläinten terveydestä. Siinä edistetään poliittista poliittista toimintaa ja lainsäädäntöä vaan puollan tätä kovasti. Pitää pyrkiä paremmin suomalainen eläimiä. Tämä on kysymys, joka on tärkeä kysymys West Midlandsin alueella, jolla halutaan suurempaa toimintaa tällä saralla EU-ssa. E Tämä on selkeä strategia eläinten kohdalla. On myös tärkeää ottaa esille tämä ennaltaehkäisevä toimintasuunnitelma mietinnössä ja erityisesti mitä tulee näihin tarttuviin eläintauteihin. Tämä on huolenaihe ja ongelma, kun halutaan säilyttää eläinten hyvinvointi. Tässä mielessä olen tyytyväinen komission ehdotukseen. He ovat täysin sitoutuneita puolustamaan eläinten hyvinvointia ja terveyttä EU-ssa ja viemään asiaa eteenpäin. Tämä on myönteinen mietintö kaiken kaikkiaan ihan oikean suuntaan kaikki etenee. Kiitoksia. Edustaja Havan, minuutti. Thank you, Madam Deputy Speaker. Kiitos, varapuhemies. Yksi valitettavista suuntauksista tässä nykyään käytetään lainsäädäntöä tällaisena välineenä osoittaa, että miten hieno ihminen on sen sijaan, että katsottaisiin, miten se vaik- tämä laki itse asiassa vaikuttaa. Tässä on asia, josta pitäisi että Tässä on ristiriita, se vielä mikä on eläinten hyvinvointi ja toisaalta näiden tautien prevalenssi, kun on ollut taisia rumia teollisuuslaitoksia, jotka otettiin käyttöön 50-40 vuotta sitten, niin oli tällaisia sterilejä ympäristöjä, jossa eläintaudit eivät levinneet, kun sitten päätettiin, että eläinten hyvinvointi oli tärkeää ja haluttiin eläimet ulos elämään luomuelämää, niin sitten oli todennäköisempää, että nämä taudit levisivät tilalta toiselle. Juuri tällainen jännite, mihin tämä raja vedetään sitten terveyden ja hyvinvoinnin välille, josta pitäisi päättää kansallisissa toimielimissä. Tämä on sellainen aihe, joka pitäisi jättää kansallisille toimijoille maille. Kiitos. Seuraava puhuja minuutti. Edustaja Pospisil. Kiitoksia, puhemies. Tuin tätä asetusta. Tuen kaikkia asetuksia, joilla suojellaan eläimiä ja eläinten hyvinvointia. Kyse on teknisistä normeista ja standardeista, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä tautien leviäminen, ja tässä pitäisi olla mukana myöskin menetelmät, jotka liittyvät epidemioiden hallinnointiin. Olen vähän pahoillani, että tässä ei ole mitään eettisiä normeja, jotka liittyvät hyvinvointimenettelyihin – mutta on kuitenkin helpotus nähdä, että tässä on komission julkilausuma, jossa todotetaan, että eläinten hyvinvointi on keskeinen asia. Meidän täytyy käsitellä näitä teknisiä kysymyksiä enemmän, mutta olisi hyvä katsoa eläinten hyvinvointeja tarkemmin tulevaisuudessa. Meidän pitäisi katsoa muita aspekteja eikä pelkästään konkreettisia asioita. Kiitos. Kiitos edustaja Mitsi, yksi minuutti. Puhemies, viime vuosina on edistytty lainsäädännössä EU-tasolla hitaammin, mutta nyt olemme kuitenkin tänään saanut aikaan edistystä, kun hyväksyimme eläinterveyslainsäädännön. Huolimatta siitä, että tämän päin hyväksytty laki ei välttämättä koske pelkästään eläinten hyvin hyvinvointia, mutta se on kuitenkin tärkeä vestanpuolella, se voi tulla tällainen käännekohde kohta siinä, miten eläimiä kohdellaan EU-ssa ja muualla maailmassa. Lainsäädäntö lopultakin esittää konkreettisia toimia, jotka yhdistävät eläinten terveyden ja hyvinvoinnin. Näin kasvattajat joutuvat soveltamaan hyviä kastustapoja, jotta vältetään kipua, tuskaa, kärsimystä eläinten kohdalla näitä sääntöjä soveltaan kaikkiin eläimiin, ei vain kotieläimiin, vaan myös ulko, vapaasti liikkuviin. Mielestäni tämä on hyvä alkukohta uusille konkreettisille toimille Euroopassa, pyritään antamaan kaikille eläimille paljon parempi suojan taso. Kiitos. Thank you, Mr. Ma- Kiitos, edustaja Mamikins, minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Tässä äänestyksessä puhutaan antimikrobiresistenssistä ja toimenpiteistä, jotka liittyvät siihen. Ja siinä puhutaan siitä, että käytettäisiin antibiootteja varovaisemmin. Saman aikaan jäsenvaltioita on pyydetty keräämään tietoa, joka liittyy antibioottien käyttöön ja muiden lääkkeiden käyttöön. Ja lähettämään tämä tieto komissiolle, mikä on hyvin tärkeää minusta. Ja tällä tavoin me voimme edistää edistämistä, tiedon keräämistä, datan keräämistä ja sitä, että luodaan tehokkaampi strategia. Meidän pitää ottaa huomioon se, että terveys riippuu myös meidän terveydestämme ja toisinpäin. Ja senpä vuoksi minusta tämä on hyvin tärkeä päätöslauselma. Kannatan sitä voimakkaasti huolimatta siitä, mitä ajatellaan. Eläinterveys on meidän terveyttämme, sen takia puolesta. Kiitos. Sitten edustaja Polchak minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkin tuin tätä asetusta. Kyse ei ole vain siitä, pidämmekö eläimistä vai emme, vaan katson, että meidän velvollisuutemme on varmistaa se, että kaikkia eläviä olentoja kohdellaan paremmin. Rooman aikoina eläimiä käsiteltiin tavaroina, mutta näin ei enää ole nyt. Meidän täytyy nähdä ne eläminä olioina, jotka kärsivät, jotka tuntevat, jotka ovat osa ympäristöämme. Mutta samalla, ja tämä ei liity ainoastaan eläinten oikeuksiin, vaan laajemmalti kyse on myöskin kansalaisten oikeuksista, koska kuluttajan oikeudet ovat osa tätä suurta ekojärjestelmää, jossa eläinten oikeudet täytyy ottaa esiin. Vastustuskyky, antibiootti, antibiooteille on yksi ongelma, johon täytyy puuttua, ja siitä pitäisi keskustella huomenna. Kiitos. Edustaja Takkula. Ja puhemies, haluan tässä yhteydessä lausua kiitoksen raportoija Silimovitsille ja hänen edeltäjälleen joka jäi eläkkeelle paulsenille jotka ovat tehneet tämän raportin kanssa hyvin ansiokasta työtä. tämä on tärkeä aihe eläinten hyvinvointi siitä meidän pitää huolehtia ja oikeastaan tässä mietinnössä ensimmäistä kertaa yhdistettiin myös eläinten hyvinvointi kansanterveyteen. tärkeänä pointtina tässä tosiaan nousi esille tämä antibiootin käytön vähentäminen euroopan unionin tasolla ja näin turvataan sitten sitä että antibiootti voisi olla tehokas käytettävissä myös tulevaisuudessa ihmisille. nythän on ollut näin että noita jäämiä mitä on jäänyt eläinten lihoihin niin ne ovat heikentäneet antibioottien vaikutusta on erittäin tärkeää että tässä tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja kun me elämme markkinataloudessa ja sisämarkkinoilla on tärkeää myös että ei vain kansallisesti vaan myös euroopan laajuisesti huolehditaan eläinterveydestä ja sitä kautta kansanterveydestä. arvoisa puhemies minä myös Annoin tukeni mietinnölle ja haluaisin suosit kiittää maatalousvaliokuntaa ja muita jotka ovat tehneet kovasti työtä. Meidän pitää pyrkiä estämään starttuvia e-, eläintauntoja, jotka voivat siirtyä myös eläimistä ihmisiin. Ei ole kyse vain eläinten hyvinvoinnista, vaan myös kansanterveydestä. On ratkaisevan tärkeää asettaa selkeät puitteet, joita tunnistetaan, mahdolliset uhat, sairaudet ja pyritään säilyttämään täytäntöönpano hyvällä tasolla. Tuloksena tietenkin voi olla se, että voidaan vähentää antibioottien käyttöä ja voidaan parantaa myös eläinten terveydenlaatua, mutta myös ihmisten terveyttä me käytämme ennaltaehkäisevää lääkintää erityisesti naudanlihan kohdalla ja tätä kautta Mä mietinnön kautta voimme säilyttää korkeammat standardit käytössä. Kiitos, siirrymme Tarabella mietintön puheenvuoron saa edustaja Morvei. Köszönöm szépen ismét a már jól ismert. Kiitoksia, puhemies. Jälleen kerran meillä on tätä tekopyhyyttä EU:ssa. Yhtäältä kouluihin jaetaan hedelmiä ja maitoa ja tällä tavalla voitaisiin tukea paikallisia viljelijöitä, mutta missä nämä paikalliset viljelijät sitten ovat? Heitähän ei tässä tueta. Eli enää ei monilla pelloilla ole mitään hedelmiä kasvatettavana, ei ole mitään paikallista maataloutta. Tämä johtuu EUn politiikasta. Tämä koskee myöskin Unkarin maataloutta. Ja nyt saamme sitten lahjaksi hiukan tukea. Eli näin koululaiset saavat kouluissa hedelmiä vihanneksia. Kiitos edustaja Gill. I supported, uh, this... Minä tuin tätä mietintöä onnittelut esittäjälle hyvästä mietinnöstä. Minusta on hyvä, että parlamentti päättää budjetista tälle ohjelmalle 2017-2018 vuosille ja että olemme siirtyneet olemassa olevaa rahaa siihen, että lisätään vuotuista budjettia 20 miljoonalla koulumaidolle suhteessa komission ehdotukseen. Tämä on aihe, joka on lähellä sydäntäni, sillä on 99 ensimmäinen menestyksen, menestyksekäs tarkistuksen täällä parlamentissa liittyy koulumaitoaloitteeseen. Ja mikä minusta erityisen hyvä on, että tämä järjestelmä tarjoaa ravinteikaita vaihtoehtoja epäterveelliselle ja sokeripitoisille juomille, joita lapset nykyään kuluttavat. Tämä hyödyntää kaikkia tämä tilanne, viljelijöitämme ja lapsiamme. Ja se on myös hyvä sopimus UKlle. Tämä on jälkeenrahoitus siitä, miksi on hyvä, että Britannia on EU. Kiitos. Edustaja Hämän. Kiitoksia puhemies. Olen ollut täällä 17 vuotta. Tuossa ei kovinkaan kauan kauempaa johtuen kansanäänestyksestä. Koskaan ei ole lobattu koulumaidon kohdalla. Minulla on kyllä lobattu paljon maata, maatalouden toimesta voidaankin esittää sellainen väite, että meillä on aivan liian paljon maitokarjaa, mutta vaikka tämä argumentti unohdettaisiin, niin tämä asiahan kuuluu kouluille. Ne voivat itse hoitaa tämän asian. Jos me nyt ehdottomasti tarvitsemme koordinointia, niin sitten paikallistasolla sitä voidaan harjoittaa, eikä kansallisella tasolla edes. Miten olemme päätyneet tällaiseen pisteeseen, missä tällainen kysymys määritellään 600 miljoonan ihmisen puolesta vastaus? Kyllä kuuluu, että olemme niin alttiita loppauksia täällä parlamentissa olemme niin kaukana hallituksista kansallisella tasolla ja näin. Tästä kaikesta tulee niin houkuttelevaa ajatellen lobbaustoimintaa. Edustaja Enekov. Äänestin tämän mietinnön puolesta liittyen hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin. Tällä tavalla Meillä on nyt parempi, tasapainoisempi ruokavalio nuorille varmistettu. Ja meidän on myöskin korostettava sitä, että luomutuotteiden tulisi olla osa tätä järjestelmää, koska ne ovat tärkeitä. Ne ovat laadukkaampia, luonnollisempia. Ja tämä uusi asetus, joka astuu voimaan ensi vuonna, korostaa paikallisia tuottajia ja lähituotteita. Rahoitusta on annettu 20 miljoonaa lisää, eli myöskin heikoimmista tilanteista tulevat lapset voivat hyötyä tästä järjestelmästä. Edustaja Pospisil. Kiitos rouva puhemies. Minä epäilin, että pitä, tai mietin, että pitäisikö tukea tätä aloitetta. Sitten lopuksi sanoin, että kyllä, minä tuen tätä asetusta. Minusta tämä on tärkeä aihe, suuri haaste nuorille ja heidän ravinnolleen. Ja se osoittaa, että liikalihavuus ja ylipaino, epäterveellinen elämäntapa ovat ongelma monissa paikoin. Sen vuoksi minä tuin tätä aloitetta, sillä se tulee rohkaisemaan parempia elämänvalintoja, parempaa ravintoa kouluissa, olen vakuuttunut siitä, että tätä ei voi pakottaa lapsille, mutta heidän pitäisi tarjota tämä auttava käsi lapsille ja nuorille. Ja sitten auttavatko tuet, se on toinen kysymys. Ja on tulee näyttämään, että ovatko tuet tehokkaita ja auttavatko me ne nuoria vai tuleeko sitten toinen tukimuoto viljelijöille. Tietyn ajan kuluttua mielestäni meidän pitäisi tarkastella asiaa käteen ja katsoa, että tämä tukijärjestelmä, oliko se tehokas ja josko nämä valinnat olivat sellaiset, että ne käytettiin koulussa. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Mamikins. Lastemme terveys ja kouluterveys on koko EUn selkäranka. Lapsethan ovat tulevaisuutemme. Jos lapsia ei ole, ei ole tietenkään tulevaisuuttakaan. Minä tuin sitä, että jaettaisiin enemmän maito, hedelmä, kasvituotteita koulustamaan. Hyvä asia on varsin myönteistä, että tässä tapauksessa voimme myös samalla tukea viljelijöitä. Erityisen tärkeää tämä on Latvian kaltaisissa maissa, joka on kärsinyt varsin paljon sen jälkeen, kun Venäjän kohdistuvat sanktiot alkoivat. Öö, hedelmien ja vihannesten syöminen on paljon parempi lapsille kuin esimerkiksi perunlastujen syöminen. tukee yli 25 miljoonaa vuodessa ja uskon, että tällainen apu saadaan. Kiitoksia. Tämä nyt ei ole mikään mustavalkoinen tilanne. Tietysti kun tuotaan tiettyä tuotantoa, niin niin pitäisi tehdä vain ääritapauksissa. Ja en nyt tiennyt, pitäisikö tukea tätä ehdotusta vai ei. No viime kerralla sitten tuin sitä, koska jos verrataan tätä viime vuoden luonnokseen, niin tätä on muutettu aika paljon. Tsekin tasavallassa koulujen maito on hyvin menestynyt. Yli 3000 koulua on ollut siinä mukana. Ja no en nyt halua sanoa, että kaikki nämä tuotteet olisivat terveellisiä, mutta jos haluamme torjua Coca-Colaa ja sokeripohjaisia välipaloja, jotka selkeästi ovat epäterveellisiä, niin silloin tällaisen tuotannon tukeminen on pienempi paha. Meidän täytyy tukea tällaista käytöstä nuorten tasolla, eikä pitäisi pyrkiä siihen, että korjataan ne vahingot sitten myöhemmin. Edustaja Savorska. Thank you, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. Minä tuin tätä ehdotusta, koska maito järjestelmä on tärkeä Slovakialle. Tämä ohjelma on tärkeä tilastojen mukaan. Slovakialaiset kotitaloudet, niillä on alhaisin maidon kulutus koko EU-ssa. Slovakiassa koulumaito ohjelma, joka toimii tämän EU-ohjelman alla, alkoi vuonna 2004. Sen myötä lapset ja heidän vanhempansa ovat voineet ostaa maitotuotteita alemmin hinnoin maitoautomaatteja, maitotuoteautomaatteja on asennettu tiettyihin kouluihin tämän järjestelmän myötä. Meidän pitäisi ymmärtää, että kasvisten ja maidon kulutus on laskenut koko EU:ssa. Senpä vuoksi se, että edistetään tätä kulutusta näin ja että muutetaan ruokailutottumuksia, on epäilemättä osa kansanterveystoimia, mikä on EUn yksi toimivaltuuksista. Kiitos. Mr. Takula. Edustaja Takkula arvoisa puhemies tuen tätä mietintöä kiitokset siitä esittelijä tarabellalle. tiedän että tämä ei ole euroopan unionin ydinasioita mutta on erittäin tärkeää kuitenkin huolehtia tämän tyyppisistä kansanterveyteen liittyvistä kysymyksistä kuin kouluruokailutottumuksista. eri maathan järjestävät eri tavoin tämän kouluruokailun mutta silti on hyvä peräänkuuluttaa sitä että tätä kansanterveydellistä näkökulmaa terveellisestä ruoasta koska me kärsimme euroopan unionin alueella tällä hetkellä toisen asteen diabeteksesta ja ylipainosta johtuen siitä että nuorten ruokailutottumukset ovat hyvin sokeripitoisia ja väärän tyyppisiä ja tässä suhteessa tämä maito ja hedelmäprojekti on erittäin hyvä. haluan tässä yhteydessä myös kiinnittää huomiota edustajatoveri hannaniin joka tässäkin puheenvuorossa taitavasti löysi kriittisen eu näkökulman hän on uskollinen linjalle ja onnittelen häntä siitä toisin kuin hänen pääministerinsä cameron joka on kääntänyt linjansa satakahdeksankymmentä astetta ja puhuu tänä päivänä ex meppi andrew duffin kirjoittamia puheita joten tästä danielille pieni eh, kiitos. Kiitos sitten Kelly. Kiitos rouva puhemies. Olin tämän mietinnön puolesta. Minusta tämä on hyvä tukijärjestelmä koska se tarjoaa ravinteikkaan vaihtoehdon nuorille ympäri Eurooppaa. Tätä juuri tarvitsemme, sillä aina tällaista ruokaa ei ole saatavilla, mutta tämän auttaa nyt loman työpaikkoja ja vie terveyttä eteenpäin. On tärkeää edistää tuore, tuoreiden helmien ja maidon kulutusta EU-ssa. Lisäksi tarvitaan terveellisiä lähiruokia, jotka saavat EU-tukea. Pitää pohtia tätä eli tuotteiden luetteloa, johon kuuluisi myös muita tuotteita, kuten pähkinät, jogurtti ja juusto. Tämä tehtävän tarpeen, jotta voidaan seurata ravintosuosituksia, joita muussa kalsiumin saantiin. Näiden tuotteiden edistäminen on tärkeä, jotta voidaan vastata lasten ja nuorten ravitsemustarpeisiin. Kiitos. Kiitos. Siirrymme eteenpäin seuraavaan mietintöön. Fleckensteinin mietintö. Puheenvuoron minuutiksi saa edustaja Stieler. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Minä toin äh, Skotti Sadamien vaatimuksia tukea tätä ehdotusta. Me uskomme, että yksi koko joka sopisi kaikille, ei tunnusta monimuotoisuutta ja merkitystä satamissa ympäri Eurooppaa, erityisesti Skotlannissa ja yhdistyksessä kuningaskunnassa halutaan aloittaa neuvottelut. Se on erittäin tärkeää, että MEPit neuvottelutiimissä ja ne, jotka edustavat neuvostoa ja yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta tunnustavat Ison-Britannian legitiimin huolen tästä aiheesta. Tässä on vielä hiukan edistysaikaa ennen kuin me äänestämme lopuetuksesta, että meidän pitää varmistaa se, että tänä aikana välttämättömät poikkeukset Ison-Britannian satamiin otetaan huomioon ja saadaan toivottavasti hyvä tulokset neuvottelutulos. Kiitoksia puhemies. Thank you. Kiitos edustaja Gill. Uh, West Midlandsin alueella, siis on ainoa, jolla ei ole mitään vesirajaa, niin siellä on kuitenkin hyvin paljon tuotantoa, eli tavarat kuljetetaan meritse eteenpäin. Tämä on kolmas kerta, kun komissio on yrittänyt uudistaa satamapalveluita ja ikävä kyllä, vieläkään ei asia ole saatu kuntoon. Minulla on varauksia tämän ehdotuksen suhteen. Siinä ei ole otettu huomioon satamien monimuotoisuutta EU:ssa ja myöskään ei ole katsottu satamien ympäristövaikutuksia. Mutta lähinnä olen huolissani työntekijöiden oikeuksista, nimenomaan lakko-oikeudesta ja ongelmista, joita AY-liikkeellä saattaa olla. Ja tämä on nyt tylppäväline väline, ja sosiaaliset elementit on tästä vesitetty kolmikantaneuvotteluissa. Ja tästä syystä, kuten muutkin työväenpuolueen edustajat, äänestin tätä vastaan tänään. Edustaja Haman. Madam Deputy Speaker, this... Rova puhemies, tämä direktiivi osoittaa, miksi Britannia on, tilanne olisi parempi EUn ulkopuolella. Tämä on direktiivi, joka ei ota huomioon erityispiirteitä, joita eri varjoittajilta on Euroopan satamat ovat paljon laajempia. Useimmin kuin Britanniassa meillä on pienempiä satamia, jotka ovat rannikon pitkällä pitkälle ja ne kipaavat keskenään ja ne eivät ole valtio ja valtion tukemia päinvastoin. Ne luovat paljon tuottoa ja tuovat paljon verotuloja. Ja vaikka ehkä tässä voitaisiin pohtia sisäistä kilpailua Antwerpenin tai Rotterdamin kilpailukyvystä, niin no, joka tapauksessa tämä ei vaikuta meidän, tai siis tämä ei ota huomioon meidän tilannettamme, jossa on jo paljon kilpailua yksityissatamien välillä. Miksi satamilla ei ole poikkeusta, koska tämä on ollut panttivakin tässä keskustelussa, jos ajatellaan valtion tukia. Näin ollen huomataan, että tärkeä teollisuusohjelma pilaantuu jonkun muun väitteen takia. Kiitos. Kiitos edustaja Kirton Darling. Thank you very much, President. Kiitoksia puhemies. Äänestin tätä satamapakettiehdotusta vastaan. Tässä on vain vähän hyötyä koillis äh, Englannin satamilla. Tässä on menetty tilaisuus ottaa mukaan vahvoja säädöksiä koskien ympäristökysymyksiä ja työllisyyttä. Ja me haluamme vastusta tällaista turhaa lainsäädäntöä, mutta meidän pitäisi muistaa, että kaikki tämäkset mallit, joiden mukaisesti Iso-Britannia pääsee sisämarkkinoille, nämä ovat juuri sen tyyppisiä asetuksia ja sääntöjä, joita meidän pitäisi noudattaa ilman, että voimme mitenkään niihin vaikuttaa, jos jätämme EUn. Jos me haluamme voida vaikuttaa EU-asioihin ja sen lainsäädäntöön, maana ja alueena siksi on aivan olennaisen tärkeää, että pysymme mukana EU:ssa ei ole kyse vain työpaikoista, investoinneista ja oikeuksista, vaan myös satamien tulevaisuus riippuu tästä. Kiitos. Bashir. Edustaja Bashir. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Jos joku ei ole rikki, niin sitä ei kannata korjata. Näin sanotaan Englannissa, mutta näin ei kuitenkaan ole toimittu komissiossa. Brittisatamat ovat huippuluokkaa, kun katsotaan palveluita ja tehokkuutta. Ja jos haluamme kilpailla globaalisti, niin meidän täytyy palkita erinomaisuudesta eikä heikentää toimintamahdollisuuksia. Mutta satamapalveludirektiivi tekee juuri sen, ikävä kyllä. Tämä on taas yksi esimerkki siitä, että lainsäädännöllä heikennetään Britannian satamien taloudellisia toimintaedellytyksiä. Ja tämä byrokratia merkitsee, että Grimsbyssä Immingissänissä omassa vaalipiirissäni kilpailukyky saattaa kärsiä ja se vaarantaa tulevat investoinnit ja kasvun. Äänestin tätä lakia vastaan ja tuen edelleen ammattiyhdistyksiä ja työntekijöitä, jotka tekevät yhteistyötä ja yrittävät luoda uusia mahdollisuuksia omalla alueellani. Kiitos. Edustaja Mamikin. Kiitoksia, rouva puhemies. Totta kai historiallisesti ja myös nykyään satamilla on tärkeä rooli, erittäin tärkeä rooli EUn taloudessa. Ja reilumpi hallinnointijärjestelmä on se, joka voisi laskella eteenpäin. Tiedämme, että komissio alkoi nyt tutkia tätä Hollannin ja Ranskan satamatukijärjestelmää ja tarvitaan uusia sääntöjä tämänlaisille valtion tuille, mutta emme voi jättää huomiota valtiollisia erityispiirteitä ja pitää panna merkille, että me emme voi vertailla esimerkiksi Rotterdamin satamaa johonkin pienen mikrosatamaan, joka sijaitsee minun maassani Latviassa. Kansalliset erityispiirteet ovat tärkeässä osassa, jos ajatellaan sataman toimintaa. Ja meidän ei pitäisi unohtaa myöskään työntekijöiden ja työnantajien oikeuksia. Ammattijärjestöt toistelevat, että ei ole mahdollisuutta yhtenäistä, sen takia äänestin vastaan. Madam McAvey. Edustaja McAvey. Mulțumesc. Este important să avem reguli contabile stricte și clare pentru porturile din... Kiitoksia. Meillä pitää olla selkeät säännöt eurooppalaisten satamien osalta. Meillä on oltava avoimuutta, kilpailua palvelujen osalta. Me emme halua mitään monopoleja. Me todellakin haluamme, että tällaiset käytännöt saadaan päättymään. No sitten kun valitaan palveluntarjoajia satamiin, niin se pitäisi tehdä avoimesti ja kaikilla tahoilla pitäisi olla mahdollisuus olla mukana tässä menettelyssä ja kaiken pitäisi tapahtua julkisesti. On tärkeää, että avoimuus taataan myöskin Romaniassa. Romaniassa on Brailassa, Galatsassa ja Sulinassa satamia, ja ne kaikki ovat osa Euroopan laajuisia verkkoja. Me haluamme avoimuutta, emme halua monopoleja, emme halua mitään salakuljetusta, ja haluamme selkeät kirjanpitosäännöt, ja tämän pitää koskea myöskin näitä julkisia kilpailutuksia. Kiitos. Edustaja Keli. Kiitoksia puhemies. Äänestin mietinnön puolesta ryhmäni kanssa. Siinä on hyviä ehdotuksia ja on hyvä, että liikumme kohti avoimuutta selkeyttä, mitä tulee satamapolitiikkaamme, ja meidän pitää tarkastella myös työntekijän oikeuksia satamissa. Toisaalta täytyy pohtia, mitä tapahtui Pariisin ilmastokokouksessa ja minkälaisia haasteita on vähentää hiilidioksidipäästöjä. päästöjä ja jotta tavoitteisiin päästään, meidän täytyy ottaa enemmän huomioon myös se, mitä satamissa tapahtui. Omalla alueellani meillä on säännöllinen mm, satama, joka on syvempi kuin monet satamat Euroopassa. Ja se voi antaa ison panoksen. Sinne, sinne voidaan ottaa vastaan isoja laivoja, jotka eivät muihin satamiin pääse. Kiitos arvoisa Caputo. Näillä säännöillä voimme torjua epäreilua kilpailua ja tällä tavalla voidaan parantaa tehokkuutta satamapalveluissa. Haluaisin korostaa valvontaa ja meillä pitää olla valitusmekanismi, joka on riippumaton ja kaikkien käyttäjien pitää saada tietoa mahdollisuuksista esittää valituksia riippumattomille organismeilta. Satamat ovat erittäin tärkeitä ja meidän täytyy katsoa, millaisia puutteita säännöissä on. Ja meillähän on myöskin julkisen ja yksityisen tahon välisiä kumppanuuksia, mitä tulee uusiin infrastruktuureihin. Ja tällä asetuksella, vaikka se loppuäänestystä nyt lykättiin, niin meidän pitäisi luoda juridista varmuutta satamille. Slow down, yes. please. Voisitteko hidastaa? E Sitten kun äänestämme tästä, niin toivottavasti voimme enemmän kiinnittää huumiliota kestävään kuljetukseen, jotta voimme vaikuttaa siihen, että meillä on tehokkaammat palvelut. Thank you. We move... Kiitos, siirrymme seuraavaan mietintöön, joka käsittelee petoksen torjuntaa edustaja Morvain. kedves képviselőtársaim a korrupcióval és a közpénzek elcsalásával. Kiitoksia. Kun kyse on korruptiosta ja petoksista, niin meidän täytyy tehdä paljon enemmän niiden torjumiseksi. On erittäin hyvä, jos me teemme enemmän tällä saralla, mutta mehän tiedämme kokemustamme perusteella, että tässäkin asiassa on väärinkäytöksiä. Jos nyt katsoo vaikka Romanian tilannetta, niin voidaan nähdä, että Romaniassa on väärinkäytetty näitä sääntöjä poliittisiin tarkoituksiin ja näistä syistä en tukenut tätä mietintöä en voinut äänestää sen puolesta. Ja vaikka tämä mietintö vaikuttaa siihen, että voimme tehon, tehostaa tätä taistelua, niin en siltikään pystynyt tukemaan tätä mietintöä. Olen nyt ollut hyvin tiukka kaikkien kanssa tämä aika minuutti. Kyllä, nyt edustaja Kiel, olkaa hyvä. Petoksen torjunta on ollut tärkeä prioriteetti EUlle koko sen ajan, kun minä olen ollut täällä ja aikaisemminkin. Ja se, mitä tässä mietinnössä minusta hyvä on, että siinä puhutaan haasteista, sieltä siihen, miten suojellaan EUn taloudellisia etuja, mutta petoksen teorian myötä voimme myös säilyttää kansalaisten luottamuksen saavuttaa sen takaisin. Tämä mietintö korostaa tätä osa-alueita, jossa useat jäsenvaltiot tarvitsevat lisätoimia, mukaan lukien omani yhdistynyt kuningaskunta. Ja minusta on tärkeää tunnistaa, että on paljon petosta, johon EU pitää puuttua, ja se tapahtuu jäsenvaltioissa. Komission sitomus tässä mietinnössä julkaista säännöllinen EU-petoksen torjunta. Mietintö on hyvä, ja lisäksi pitää myös pyrkiä harmonisoimaan metodologiaa, joka liittyy siihen, että miten lasketaan nämä virhetasot EU-tasolla ja jäsenvaltiotasolla kuitenkin. Järkevä petoksen torjunta tarkoittaa sitä, että pitää olla lainsäädäntöä, joka liittyy vähimmäissuojelutason väärinkäytösten paljastajille. Kiitos. Mr. Pospisil. Edustaja Pospisil. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já vítám... Puhemies. Olen tyytyväinen tähän mietintöön, jolla pyritään suojelemaan taloudellisia etuja EU-ssa. Mietinnössä kuvataan varsin hyvin kysymyksiä, joita käytännössä eteen tulee, kun lainsäädäntöä vastaan rikotaan tahallisesti. Joka tapauksessa loppujen lopuksi en tukenutkaan mietintöä ja haluaisin selittää nyt, minkä takia en. Uskon, että tämä ei ole oikea tapa toimia ja taistella ongelmia vastaan, että luodaan vain uusi eurooppalainen virasto, syyttäjän virasto. Kyseinen uusi virasto ei paranna uskoakseni petoksen vastaista toimintaa petoksia vastaan pitää toimia oikeusjärjestelmän kautta yksittäisissä jäsenvaltioissa. Vain oikeusjärjestelmä pystyy havaitsemaan ja petoksia ja toimimaan niitä vastaan. Kiitos. Kiitos puhemies. Kun verrataan vuoden 2013 ja 2014 tilanteita, korruptioaste nousi 36 prosentilla ja epäselvyyksien määrä nousi 48 prosentilla. Niitä, näitä tapauksia oli 16 000. Jos tarkastelemme tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, kuluaste oli 4,4 prosenttia, joten tässä puhutaan aivan valtavista summista, joita käytetään tehottomasti. Menetykset ovat jopa 120 miljardia euroa. Nämä ovat siis virallisia tietoja epävirallisista summista, emme tiedä mitään. Komissio vaatii tarkastusasiakirjojen pakollista julkaistamista. Se on hyvä. Kiitos. Seuraavaksi Linnarin mietintö ja Rova Morvai ensiksi. Alikha ha szorul további magyarázatra, hogy miért nem... Kiitoksia. Halusin, halusin kertoa, miksi en äänestänyt mietinnön puolesta. Tähän liittyy yksi erittäin tärkeä yksityiskohta. Kaikissa eu politiikoissa pitäisi toimia niin, että pojat, tytöt, naiset, miehet ja kaikki hyötyisivät politiikoista sekä sisäisistä että ulkoisista politiikoista. Nämä ovat erityisiä EUn arvoja. Joku voisi ehkä selittää minulle, että on olemassa miehiä ja naisia ja myös ihmisiä, jotka kokevat seksuaalisuutensa eri tavoin. Mutta miten politiikat heidän osaltaan täysin määritellään? Ja kun katsomme Unkarin työntekijöiden palkat ovat erittäin huono, mikä heidän tilanteensa on. Hyvää kansalaista naisten päivää kaikille. On hienoa, että meillä on ollut mahdollisuus puhua näin monista naisten asioista tänään ja niin mielestäni on tärkeää, että puutumme sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen, mutta kun nyt on vuosi 2016, on korkea aika, että meidän olisi oikeastaan ollut jo saatava tämä päätökseen, mutta jäsenvaltiot ovat olleet hitaita täytäntöönpanojen, su, täytäntöönpanossa, suositusten täytäntöönpanossa. Jos katsotaan esimerkiksi yhdistynyttä kuningaskuntaa, noin 9,4 prosenttia on siellä palkkakuilun suuruus. Työelämässä olevat naiset ansaitsevat jopa 300 000 puntaa vähemmän kuin miespuoliset kollegansa. Minua huolestuttaa ennen kaikkea naisten puuttuva edustus insinöörialalla ja tiedealalla ja ennen kaikkea myös IT-alalla. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Forenza. Grazie, presidente. Voglio ringraziare... Kiitos, puhemies. Minäkin haluan kiittää esittelijää siitä, että saimme äänestää tästä mietinnöstä juuri 8.3. kansainvälisen naisten päivänä. Päivän perinteet ovat pitkät. Naiset ovat pitkään taistelleet oikeuksiensa puolesta. Ja tiedämme, kuinka kauan taistelua on käyty. On hienoa, että nyt jälleen näytetään uutta suuntaa asiassa. Olisi hienoa, että myös LGBTQI-ihmisten oikeudet tunnustettaisiin täysimääräisesti. Valitettavasti ainakin Italiassa tästä ollaan vielä erittäin kaukana. Mietintö antaa selkeää suuntaa myös tässä asiassa ja siksi vakuuttuneena äänestin mietinnön puolesta. Kiitos seuraavaksi Mamikens. Kiitos puhemies. On todella harmi, että meidän piti tehdä tämä mietintö. Me olemme niin monia päätöslauselmia ja muita asiakirjoja täällä hyväksyneet, mutta silti emme ole päässeet sukupuolten tasa-arvo äh, tasa-arvossa ideaalitilanteeseen. Sukupuolten tasa-arvo on tärkeä näkökohta poliittisessa elämässä. Jos Euroopan parlamentti pitää kiinni näistä periaatteista. Tulemme näkemään muutoksia ja tämä tulee olemaan hyvä esimerkki muille maille ja muille järjestöille. He, ne tulevat seuraamaan meidän esimerkkiämme. Äänestin siis puolesta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Rova Saborska. Kiitos, puhemies. Minä en todella hyväksy sitä pyyntöä, että tasa-arvon valiokunnasta tulisi jonkinlainen supervaliokunta muiden yläpuolella. Kukaan ei tarvitse mitään uutta sukupuolten valtavirtaistamisesta vastaavaa pysyvää esittelijää jota on naisten asioiden valiokunnassa esitetty. Tässä ainoastaan kaapattaisiin koko parlament, parlamentaarinen järjestelmä. Ja tässä mietinnössä myös tuli esiin sukupuolimääritelmän monet erot. En voi tukea tätä. Kiitos. Seuraavaksi Jure. Kiitos puhemies mietinnöstä olisi voitu poistaa, tai jos siitä olisi poistettu viittaus perheiden oikeuksiin, se olisi tarkoittanut sitä, että me jättäisimme huomiota miljoonien perheiden oikeudet Euroopassa ja sellaisten perheiden, jotka haluavat, sellaisten naisten oikeudet, jotka haluavat olla kotona ja omistautua lasten kasvattamiselle. Nämä ovat tärkeitä arvoja. Lasten elämä kansojen elämä ja EUn tulevaisuus ovat tässä nyt pelissä. On kyllä uskomatonta, että Euroopan parlamentti näin epäkunnioittaa perheiden oikeuksia. Mietinnössä on mainittu silti kuitenkin homoseksuaaliloppareiden arvot. Kiitos seuraavaksi Forensa. Eh puhemies. Tämä mietintö on erittäin merkittävä ja haluan lyhyesti kertoa, miksi äänestin puolesta. Tänään täysistuntosalissakin käytiin keskustelua, joka osoittaa, kuinka suuria vaaroja muukalaisvihasta ja rasismista tässä Euroopassa on. Me vain rakennamme uusia muureja ja pystytämme piikkilanka-aitoja. Kun puhutaan pakolaisista, jotka tänne tulevat, niin kyseessä ovat naiset ja miehet. Emme voi katsoa vain taloudellista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa. Aikaisemmin Eurooppaan tuli paljon miehiä, mutta nyt kokonaiset perheet miehet, naiset ja lapset tulevat tänne henkensä kaupalla. Siksi on hyvin tärkeää, että oikealla tavalla analysoimme asiaa myös sukupuolen näkökulmasta. Kiitos seuraavaksi. Edustaja Marvei minuutti. Haluaisin kohtaa 13 tässä Hannibalin pelottavassa mietinnössä lainataan Sukupuolen perustuvat väkivallan ja syrjinnän muodot ovat vainon muoto ja niiden pitäisi olla perusteltuja syitä hakea, syitä hake, hakea turvapaikkaa EU:ssa. Kaikissa lähtömaissa nykyisessä EUn valtauksessa on tietysti huomattavaa naisten syrjintää olemassa. Tämä syrjintä on nyt perust, Rova Hannibalin mietinnön mukaan perusta turvapaikalle, joten siis kaikilla naisilla on oikeus tulla EU-hun. Ja sitten näillä naisilla on samanlainen täytäntöönpantava oikeus perheen yhdistämiselle. Eli kaikki ovet ovat auki, Eurooppa on auki, kuka tahansa voi tulla Eurooppaan. Varokaahan vain. Tämä on todella pelottava mietintö. Kiitos sitten. Gil, minuutti. Puhemies, on hienoa, että Euroopan parlamentti keskustelee yhdestä kaikkein haavoittuvaisimmasta ryhmästä yhteiskunnassamme, naispuolisista pakolaisista. Kiitän kollegani Marian Hannibalia, joka on johtanut tämän mietinnön parlamentin läpi. Naiset ja tyttön pakolaiset saapuvat Euroopan rannoille ja heitä on nyt enemmän kuin miehiä. He ovat joutuneet pakenemaan sodan kauhuja ja aivan kuin tässä olisi kylliksi, he joutuvat lisävaaran alle vain siksi, että he ovat naisia. Seksuaalinen väkivalta, hyväksikäyttö ja syrjintä ovat näitä vaaroja. Meidän täytyy ryhtyä toimiin näiden äitien, tyttärien ja lapsien suojelemiseksi. Tämä on selvää. Turvapaikanhakijat ovat haavoittuvaisia. Heidän haavoittuvaisuutensa täytyy ottaa huomioon. Ja Euroopan jäsenmaiden pitäisi tehdä parempaa yhteistyötä ihmissalakuljettajien varalta ja toimia niin, että naiset pääsevät esimerkiksi vastaanottokeskuksissa suihkuun ja yöpymään erillään miehistä. On järkyttävää, että ihmiset vastustavat naisia suojelivia toimia erilaisin perustein. Kiitos. Kiitos, arvoksi González Bennas. Kiitos, puhemies. Donald Taskin torstaiset sanat ovat muistissani. He, hän puhui laittomista maahanmuuttajista, jotka tulevat taloudellisista syistä, joita ei tänne haluta. Tämä tarkoittaa tuomiota tuhansille ihmisille. He eivät ole mitään laittomia henkilöitä, vaan heitä suojaa kansainvälinen oikeus. Suurin osa tänne tulevista pakolaisista kärsivät erilaisista riskeistä omassa maassaan ja kärsivät terveysongelmista ja muista myös matkalla tänne. Ja tämä on erityisen totta naisten kohdalla. Meidän pitäisi helpottaa laillisten maahanmuuttoreittien toteutumista, jotta riskit vähenisivät. Tässä mietinnössä jälleen kiinnitetään huomiota ihmisoikeuksiin ja erityisesti naisten tarpeisiin – on myös erittäin tärkeää ottaa keino, käyttöön keinoja, joilla voidaan kotouttaa pakolaiset. Kiitos Taroksen Mamikens. Kiitoksia puhemies. Minulla on jonkin verran virallisia tietoja tilanteesta. Vuonna 2015 alussa 38 prosenttia turvapaikanhakijoista ja pakolaisista Euroopan unionissa oli naisia ja lapsia. Ja tämän vuoden alussa luku on kasvanut. 55 prosenttia heistä on nyt naisia ja lapsia. On aivan selvää, että naisten lapset ja ikääntyneet henkilöt ovat kaikkein haavoittuvaisempia, erityisesti niissä tilanteissa, joissa sotilaallinen konflikti puhkeaa. Meidän täytyy siis tehdä kaikki mahdollinen, jotta loisimme olosuhteet, jossa ihmisoikeuksia voidaan suojella näiden haavoittuvaisten ryhmien osalta, erityisesti naisten ja lapsien suoja on tärkeää. Minä tuen mietintöä, tuen mietinnön tavoitteita. Se korostaa näitä kysymyksiä oikein. Ja Euroopan unionissa täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voisimme ko- niitä korkeita standardeja kunnioittaa, joita Euroopan unionissa meillä on ollut. Ja että ne koskevat kaikkia ihmisiä. Kiitos. Saroksi Saborska. Kiitos, puhemies. Naiset, jotka, josta tulee pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, ovat erityisen heikossa asemassa, etenkin silloin, kun he ovat samalla äitejä. Ihailen näitä naisia ja olen samaa mieltä siitä, että heille pitäisi suoda erityistä suojelua, mutta en voi kuitenkaan tämän päätöslauselman puolesta äänestää, sillä nämä naiset on otettu panttivangeiksi ideologiseen keskusteluun kaikista, kaiken elämän arvosta, myös syntymättömien lasten arvosta. Mielestäni on kyynistä antaa kaikille oikeus aborttiin. Ne, jotka tätä pyytävät, osallistuvat naisten orjuuttamiseen. Kiitos seuraavaksi, edustaja Guzman. Äänestimme mietinnön puolesta koska tänään 8.3. kun tuhannet naiset ovat jumissa rajoilla, niin on muistettava, että muurien ja tällainen linnakkeen Eurooppa tuomitsee maahanmuuttajat laittomuuteen. Ja näin me edesautamme sitä, että naisia käytetään esimerkiksi seksuaalisesti hyväkseen. He joutuvat kärsimään kurjuudesta, köyhyydestä, pommituksista ja niin edelleen. Naiset taistelevat omien alueidensa miehittämisen puolesta, kuten Etelä-Saharan alueen ihmiset ja palestinalaiset, kun taas kurdit ja muut taistelevat omalla alueellaan. Monet taistelevat monikansallisia yrityksiä vastaan. Tästä Hondurasin tapaus esimerkkinä. Ilman heitä emansipaatio ei voi toteutua. Kiitos kollegat. Näin saimme äänestysselitykset käytyä läpi ja istunto keskeytetään kolmeen asti. Hyvää iltapäivän jatkoa.